So, dear colleagues, may I ask you to take seat. Hyvät kollegat. I welcome again. Tervetuloa jälleen tähän toiseen istuntoomme Euroopan parlamentin viikolle. Mukana siis Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ja asiantuntijat, jotka suostuivat ystävällisesti meidän kutsuumme. Minun ei tarvitse uudelleen sanoa varmasti, kuinka tärkeänä pidämme tätä tilaisuutta käydä parlamenttien välistä yhteistyötä, vaikuttaa asioihin, parantaa meidän ja toivottavasti myös teidän parlamentaarista työtänne tätä kautta koskien tämän aamun istuntoa. Kuten te tiedätte, tämä on tällainen, meillä on temaattisia istuntoja rinnakkaisesti täällä. Tänään olemme Ekon valiokunnan kokouksessa ja tämä aamu jaetaan kahteen istuntoon. Ensimmäinen koskee Panama-paljastuksia ja sen jälkeen kansalliset parlamentit osallistuvat omalla panoksellaan, kertaa mitä voidaan oppia. Sitten puhutaan pankkiunionista, pääomarkkinaunionista ja sisämarkkinoista rahoitustuotteille. Ja koska täällä on näin paljon osallistujia, varsin todennäköisesti ei ole mahdollista kaikkien saada puheenvuoroa, mutta me yritämme saada niin monta kollegaa mukaan kuin mahdollista. Prioriteetti annetaan sille, että mahdollisimman monet edustajanlaitokset pääsevät ääneen. Jokaisen parlamentin edustaja saa kaksi minuuttia puheaikaa. Me odotamme, että voidaan käydä 20-25 puheenvuoroa per sessio, tietysti tämä riippuu myös kysymyksistä, mutta kerron vielä teille, että teille on jaettu puhujakortteja, teidän pitää täyttää jos haluatte puheenvuoron. Ensimmäisessä aiheessa Panama Leaks-kysymyksessä. Se on vaaleanpunainen kortti, täyttäkää se ja antakaa se vahtimestareille sen jälkeen. Sitten haluaisin antaa puheenvuoron johdantoa varten Verne Langelle, joka johtaa meidän erityistutkintavaliokuntaamme, jossa käsitellään rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia. Panaa valiokunnasta on kyse, olkaa hyvä. Thank you very much for being here. Uh, kiitoksia mm, kaikille, että olette tulleet paikalle. Jatketaan saksaksi. Niin, huomenta vain. Meillä on tässä tänä aamuna yhdessä Ekon valiokunnan kanssa ja neljän vierailevan asiantuntijan kanssa. Ensimmäinen on Mark Piir, joka oli tässä Panama-erityisvaliokunnassa ja, äh, ja, äh, mukava, äh, että olette paikalla, professori Piit. Täällä näitä voisitte kertoa tästä ikään kuin tällaisen tieteellisen näkökulman. Sitten meillä on vielä lisäksi kolme eri kansallisuutta edustavaa, edustavaa parlamentaarikkoa. Ed Kroottia, Alanko, Alankomaista, Ahmed, Ahmed, Ahmed Lajue, Äh, äh, myöskin Belgian äh, Panama-paperi asiantuntija, sitten Itävallasta Jan Kreiner Itävallan kansalliskokouksesta. <clears throat> Ihan aluksi pitää sanoa muutama sana tästä työstä, jota olemme tehneet 2014 vuoden aikana perusti kaksi erityisvaliokuntaa, takse 1 ja takse 2. Ja tuolloin näiden perustamisen taustalta löytyivät nämä LuxLeaks ja veropäätökset. Eli, eli tässä kysymys oli jäsenmaiden kysymyksiä, jäsenmaita koskettavista kysymyksistä ja asioista ja sellaisista, jotka paitsi vahingoittavat kauppaa ja kilpailua, myöskin sitten ulottuvat tuolla kansainvälisen lain piiriin. Siellä tietysti Luxemburg, Irlanti ja Alankomaat olivat tulilinjalla lähinnä Panama-valiokunta, tutkintavaliokunta. Sehän perustettiin sitten sen jälkeen, kun, kun Kosakson äh, Sekan paperien palja, paljastumisen jälkeen. Ja se selvitti näitä asioita eri tasolla, ei, ei, ei niinkään perustuen perustuen tähän nykyiseen kilpailulainsäädäntöön, vaan sellaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät äh, rahanpesuun ja huumekaupparahojen ja muiden laittomasti saatujen varojen pesuun ja puhdistamiseen ja niiden sijoittamiseen sitten jälleen uudestaan niin sanottuun puhtaaseen talouteen. Ja tämän vuoksi on minusta erityisen tärkeää, että tämän työn puitteissa äh, äh, Ensinnäkin haluamme hiukan valaistusta saada tähän tieteelliseen tutkimukselliseen puoleen, mitä herra Piit sitten tulee valaisemaan. Ja, ja samoin sitten äh, kansalaisjärjestöt voivat sitten olla edustettuina äh, pankkien suuntaan eri, erilaisin vetoomuksin ja selvittelypyynnöin. Ja sitten katsotaan, minkälaisia mahdollisuuksia äh, näitä asioita sitten hoitaa on luotu ja minkälaisia voidaan edelleen kehittää Panamahan äh, on tietysti äh, äh, tuonut päivänvaloon tavan, millä tavalla sitten rahoja siirretään erilaisiin meren takaisiin veroparatiiseihin. Tässä ei ole mistään pikku, pikkusummista, kysymys, vaan miljard, mil, miljardeista euroista, ellei vielä suuremmista summista. Ne tietysti sitten vahingoittavat ja vaikeuttavat yleistä kansantaloutta laajaltikin. Eli 2016 syyskuussa käynnistimme tämän työn tässä tutkintavaliokunnassa. Meidän to- to- toimeksiantomme on vuoden mittainen nähän alkuun. Sitä voidaan pidentää enintään puolella vuodella, jos tarpeeksi katsotaan olevan tarpeellista. Tämä tapahtuu sitten Lissabonin sopi- sopimuksen periaatteiden mukaisesti missä on äh, todettu, että yksittäisillä mailla ei ole mitään tällaisia äh, sanktiopakotemahdollisuuksia. Äh, Eli tässä on kysymys siitä, että me emme voi kenellekään mitään langettaa tuomioita näin, po, näin, näin poispäin. Ne asiat tietysti ovat mutkistuneet, koska jäsenmaat eivät ole suostuneet parantamaan parlamentin näitä tutkinta mahdollisuuksia, e, eikä siis suomaan sille e, nykyistä enemmän päätösvaltaa näissä, näissä tutkinnoissa. No, joka tapauksessa olemme e, Malta, Luxemburg ja Iso Britannia ovat ensi viikon asialistallamme, kun lähdemme paneutumaan näiden tämän panopaperien paperien Sitä kautta pyrimme sitten saamaan tähän jonkinlaista lisävalaistusta. Haluamme selvittää, millä lailla lainsäädäntöä olisi parlamentin päätettävissä jatkossa. Tulemme sitä vähän kartoittamaan, millä tavalla e, esimerkiksi tämä tämä on rahanpesudirektiivin raukea, tai siis voimaantulon lakkaaminen, joka on jo viides päivä edessä. Samoin myöskin kaikkein takse yksi ja kaksi vaatimusten mukaisia veroselvityksiä ja muita, mitä meiltä edellytetään. Ja tämä edellyttää sitten, sitten sellaisia määräyksiä ottaa Euroopassa käyttöön, jotka ovat laajalti jo maailmassa käytössä. Me olemme näistä, näitä patenttilaatikoita ja patenttibokseja, niin kuin sanottu, sitä pyrkineet selvittämään. Tässä, tässähän on taustalla kaksi tut, tut, tut, Äh, tuttua äh, äh, kiistaa Apple Irlannissa, Amazon Luxemburgissa, jotka toteavat, että että kansalliset vero, voivat puuttua ainoastaan niihin osiin liiketoiminnan katetta, joka sijoittuu juuri Luxemburgiin ja tässä tapauksessa Irlantiin. <clears throat> Tällä, ja, ja, ja tällä, tällä tavalla nämä, esimerkiksi amerikkalaiset suuryritykset Euroopassa ver, joutuvat verotettavaksi vain siltä pieneltä osin, joka, joka heidän, liikevaihto, heidän viito, liike, liikevaihtonsa Euroopassa on, ja mihin, mihin summiin se ympäröi. Westfire on ö, tätä Applen tapausta selvit, selvitellyt, Amazon, Amazonia ja muita, koska kos, koskevat, koskevat selvitykset tulevat sitten julkiseksi tuonnempana. Westfire, tämä mm, äh, äh, kilpailukomissaari, on todennut, että Applen pitää maksaa kaksi miljardia euroa jälkiveroa Ir- Irlantiin. Äh, Yhdys- Yhdysvaltain lainsäädäntö sanoo, että että se, ne ä, tuotot, jotka tulevat muualta maailmasta, jotka ovat siellä siis ulkomailla kerättyjä, kasataan yhteen ja sitten tuodaan Yhdysvaltoihin ja verotetaan siellä sitten tällä kokonaisen Applen osalta. Tässä on kysymys 130, 130 miljardista eurosta, joista, jotka maka, makaavat tuolla veroparatiiseissa ja, ja se on kuitenkin vain pikku pienen murto, murto-osan maksanut näitä veroja. Vaikka Applella on eh, Euroopassa, eh, Lähi-idässä, Venäjällä ja eh, <clears throat> muuallakin alueella liiketoimintaa on siis suurissa mitassa. Tätä on tietenkin tarkoitus selvittää. Tässä on yhteistyö viranomaisten välillä ja kansainväliset yhteistyösopimukset avainasemassa. Me tietenkin ymmärrämme, että meillä on vain rajallinen toimintavalta tässä, koska verotus on jäsenmaiden oma asiaa. Mutta jos me ajattelemme tätä kansainvälistä painetta, niin siinä kyllä on selkeästi huomattavissa paineita verotuksen kiristämisen tältä osilla. Ja sitten 2016 loppuvuodesta saimme, saimme tässä sitten mietintöluonnoksen Jens Kufut sosiaalidemokraateista ja Peter Jecek ja liberaaleista Tanskasta ovat tätä mietintöä Siis Tanskasta ja Tsekin tasavallasta ovat tätä mietintöä olleet puuhamassa. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Chair Langen. Kiitoksia. Langen, sitten ensimmäinen puheenvuoro, professori Mark Piet. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very much. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos kutsusta. Niin kuin vesi pyrkii matalimpaan paikkaan, niin likainen raha maailmanlaajuisesti virtaa vähiten säänneltyihin maihin. Panaman paperit, asiakirjat vahvistivat sen, minkä me jo aiemmin tiesimme. Yksi skenaario on esimerkiksi se, miten postilaatikoyritykset ja epäselvät rahat virtaavat pankkeihin, joissa on vahva pankkisalaisuus ja vähän halua yhteistyöhön ulkomaisten säätelijöiden tai lainvalvontaviranomaisten kanssa. Luottakaa minun tiedän, mistä puhun, sillä olen sveitsiläinen. Kuitenkin me sallimme sen, että meren takaiset alueet, Karibian saaret, Monakot, Liechtensteinit ja Delaware ja Nevadat toimivat näin. Jos perehdytte näihin asiakirjoihin, niin kuin puheenjohtaja jo mainitsi, sieltä löytyy melkomoinen sekoitus vero, petoksia, offshore-paikkoja yritysten käytössä veron optimointiin, erityisesti siirtohinnoitteluun. Siellä on myös presidenttejä, ministereitä, virkamiehiä, jotka pakenevat kovaa verotusta, vaikkakin he olisivat voineet aivan hyvin maksaa veronsa sitten siellä on järjestäytynyttä rikollisuutta, huumekauppaa, ihmiskauppiaita, lapsi, prostituutio, rinkiläisiä ja niin edelleen. Lukekaapa Obermeierin kirja. Oma kokemukseni heijastelee näitä löydöksiä. Olen ollut rahanpesutyöryhmän jäsenenä varhaisessa vaiheessa ja sitten OECDn työryhmässä, joka käsitteli lahjontaa. 25 vuotta olen perehtynyt myös FAON elintarvikeohjelmaan, eli tämän olen nähnyt kerta toisensa jälkeen, tuhansia kertoja. Puheenjohtaja sanoi hetki sitten, että kyse ei ole pelkästään Panamasta. Panama on vain yksi satunnainen esimerkki, mutta kyse on myös Panamasta. Aivan lyhyesti Panamasta erityisesti. Olen perehtynyt aiheeseen hieman. Panama ponnistelee nyt kovasti ainakin sanoo oikeita asioita julkisesti. Viime viikolla, kun tutkittiin Mossack Fonsecaa, niin äh, korkeamman oikeuden päätöksellä ainakin tilapäinen äh, sulku toteutettiin ja viime viikolla Panaman hallitus totesi, että se ei ole valmis tutkimaan uudelleen niitä määräyksiä, joita on annettu Odebrechtille brasilialaiselle rakennusyritykselle, vaikkakin yritys oli myöntänyt, että 59 miljoonaa se oli maksanut päätöksentekijöille. Ja sopimuksissa kyse oli 7 miljardista. Tutkimusta ei kuitenkaan tehty. Te voitte puhua, onko maa nyt tässä tosissaan. No sitten yleisempään asiaan. Kyse on maailmanlaajuisesta ongelmasta, jossa me kaikki olemme mukana – vaikkakin tämä sitten voi alkaa joko täältä meidän keskuudestamme, tai sitten oikeusjärjestelmä johtaa tähän tilanteeseen. Jos halutaan toimia tehokkaasti, niin täytyy olla rohkea. Me olemme jo oikeilla jäljillä. Olette varmasti kuulleet todellisten omistajien tunnistamisesta – Tämähän nousi esille ensisijassa rahoituslaitosten yhteydessä ja tämä on jo arvokas askel. No sitten verotuspuolella, jos halutaan saada automaattista tietojenvaihtoa, niin täytyy tiedä, kene, tietää, kenen tilistä on kyse. Tämä on oleellista myös säätelijöille ja lainvalvontaviranomaisille. Status quosta puuttuu mielestäni tietty täytäntöönpanon vakuuttavuus ja säätelijöiden täytäntöönpanon vakavasti otettavuus. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi omassa kotimaassani Sveitsissä on klassisesti toimittu niin, että Geneven lakimiehet ovat ostaneet Mossack Fonsecan tytäryrityksiltä järjestelyjä Genevessä. Kyse on myös veroneuvojista ja verolakimiehistä Eh, muista ammattiryhmistä, jotka tähän liittyvät. Joskus he toimivat muutoinkin kuin klassisesti eh, juristina ja laillisesti. He toimivat myös eh, rahoitusalan toimijoina. Tämä on varmasti teille tärkeä aihe, kun käsittelette rahanpesun vastaista direktiiviä. Missä on se käännekohta? Milloin juridista, juri, juristista tuleekin jo sitten rahoitusalan ammattilainen? Meidän tuli, tulisikin pohtia sitä, mitä nyt pitäisi tehdä. Ensin ehdottaisin, että perehtykää tarkkaan siihen, kenelle tarjotaan etua silloin, kun kyse on eri ammattiryhmien mahdollisuuksista toimia. Tässä täytyy ajatella Mossack Fonseca ja myös juristeja, jotka tekevät työtä siellä eri tuotteiden parissa, jotka mahdollistavat nämä erilaiset rakenteet. E-, eivät he ansaitse tällaista suosituimmuusasemaa ammattiryhmänä. Tämä olisi ensimmäinen kommenttini liittyen status quohon. Jos nyt perehdytte Josef Stiglitzin kanssa kirjoittamaan raporttiin, se on saatavissa tuolla salin ulkopuolella. Se käsittelee varjotaloutta. Siinä mennään myös vielä pidemmälle me toteamme, että haluaisimme globaalisti nähdä järkeviä yritysrekistereitä käytössä. Sellaisia, jotka ovat rationalistisia, sellaisia, että näissä yritysrekistereissä kyse on todellisista ihmisistä, ei mistään bulvaaneista eikä ää, siivoojista vaikkapa Mossack Fonsecassa, joka sitten siivoja toimisi ikään kuin nimellisenä johtajana, vaan todellakin rekisterissä pitäisi olla todellisia henkilöitä ja todellisia omistajia. No niin, tämä on kyllä suuri askel ja asia on monimutkainen. Kyse on myös teknisestä kysymyksestä. Mikä olisi kynnysarvo, mistä lähtien ja niin edelleen. Pitää paikkansa, näin on. Eli pitää mennä aivan yksityiskohtiin näissä asioissa. Olen kuitenkin vakuuttunut, että tämän tyyppinen sääntely on mahdollista se on toteutettavissa. Toteatte, että kenties sitten käy niin, että rekisterissä onkin näitä bulvaaneja, näitä mukaomistajia. Tarkoitus on saada sellainen rekisteri, että tiedotusvälineet, kansalaisjärjestöt ja muut voivat äh, valvoa rekisteriä. Onko siellä oikeita henkilöitä ja onkin aika noloa, jos huomataan, että listalle on päätänyt henkilö, joka ei osaa edes lukea tai kirjoittaa. Tämä on aivan kriittisen tärkeä askel ja aika lailla suoraviivainen ehdotus toki haastava täytäntöönpantavaksi. Omana neuvonani toteaisin, että on aivan oleellisen tärkeää tässä tilanteessa määritellä offshore-mahdollisuuksien rajat. Teidän on oltava tiukkoina, vaikkakin populistit meren takaa yrittävät vastustella. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia professori Pete tästä kiinnostavasta johdannosta. Ja tässä tuli kaksi konkreettista ehdotusta. Niitä todella kannattaa pohtia. Varmasti teemme parhaamme lainsäädäntötyössämme, joka jatkuu ja pyrimme varmistamaan nämä olennaisen tärkeät tavoitteet, jotka otitte esille. Seuraava puhuja. Alankomaiden tutkintavaliokunnan puheenjohtaja vuorossa. Thank you, please. Thank you very much, dear. Ed Groth. Dear. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tanska, a, a, Alankomaiden tutkinta valiokunnan nimissä, jossa käsitellään verorakenteita. Haluaisin kiittää teitä kutsusta tulla puhumaan samoin kollegani herra Merkis äh, sosiaalisesta puolueesta. Panama paperit toivat uutta tietoa, hämmennystä siitä, kuinka laajamittaisesta ongelmasta veronkierron yhteydessä on kyse. Alankomaissa haluttiin kiinnittää enemmän huomiota verorakenteisiin, joita käytetään myös meidän maassamme. Viime vuoden toukokuussa Tanskan parlamentin valtiovarainministeri perusti työryhmän. Tavoitteena oli kerätä tietoa verorakennelmista ja päättää sitten myöhemmin, miten käytettäisiin muita tutkintavälineitä hyväksi. Me puhuimme viime vuoden syyskuussa julkisesti 12 asiantuntijoiden kanssa, muun muassa edustajia trustisektorilta, akateemikkoja ja viranomaisia omasta maastamme. Sillä välin parlamenttimme hyväksyi uuden eh, tärkeämmän välineen, niin kutsutun milivälinen. Tämä oli tässä ei tarvita pitkiä valmisteluita ennen tutkinta. Olennaista tässä uudessa välineessä on, että ydinhenkilöt velvoitetaan eh, kuulustelun, he, jotka he tekevät vaalalla vähän samantyyppistä kuin USA toimitaan. Viime vuoden lokakuussa ehdotus tutkinnasta verorakenteisiin hyväksyttiin enemmistöäänin Alankomaiden parlamentissa. Viisi parlamentin jäsentä kuuluu tähän työvaliokuntaan. Valiokunta keskittyy yksityisiin trusteihin ja Alankomaiden rooliin niin sanottujen taseyhtiöiden toiminnan helpottamisessa. Päätavoitteena tutkinnassa on saada enemmän sisäpiiritietoa siitä, miten trustit, toimivat ja veroneuvojat siellä toimivat ja miten näitä järjestelmiä laaditaan käytännössä verojen kiertämiseksi. Kuten kaikki ehkä tiedätte, Alankomaat on yksi pääkeskuksista, mitä tulee kansainvälisiin pääomavirtoihin. Suuret määrät rahaa virtaan niin sanottujen taseyritysten kautta ilman että todellinen äh, talouden toiminta kuitenkaan tapahtuu maassamme ja tätä kautta. Tämähän voi olla täysin laillista, mutta kuitenkin kysymys kuuluu, onko tällainen toiminta toivottavaa taloudelliselta tai yhteiskunnalliselta kannalta, tai onko se moraalisesti hyväksyttävää. Kun kyse, kyse, haastateltiin trustisektorin edustajia, tutkintavaliokunta toivoo saavansa tärkeitä vastauksia. Me aiomme tehdä tutkimuksia tänä keväänä parlamenttivaalien jälkeen, ja nämä tutkimukset tulevat olemaan julkisia, ja ne <clears throat> lähetetään suorana. Haluaisin lopuksi sanoa, että to, epäsuotuisiin ongelmiin puututaan verotuksen alalla tulevina vuosina OECD ja EU-toimielimet ovat jo edistyneet paljon tällä saralla, mutta vastuu kuuluu meille kaikille, myös kansallisille parlamenteille näin ollen, ja näin ollen se koskee myös Alankomaiden parlamenttia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhujamme Ahmed Ahmed Laue. Hän johtaa Belgian erityisvaliokuntaa, jossa käsitellään Panama-tietovuotoja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitos kutsusta. On ilo osallistua tähän työhön. Muistuttaisin, niin kuin jo tiedättekin, Belgia perusti erityisen valiokunnan käsittelemään Panaman asiakirjoja ja yleisemminkin veroparatiisiongelmia ja offshore-rakenteita. Miksikö meillä on hyvin laaja konsensus Belgian parlamentissa, jotta tällainen erityisvaliokunta perustettiin? Aina kun Kyse on veronkierrosta kansainvälisesti ja tällaisia paljastuksia lehdissä on ollut Swiss Leaks, Offshore Leaks, Panama Leaks ja niin edelleen. Eli joka kerta löytyi luonnollisia henkilöitä, moraalisia, juridisia henkilöitä, jotka ovat Belgian lain alaisuudessa, jotka olivat näissä, näillä listoilla mukana. Kuitenkaan ei edetty parlamentissa minkälaiseen tutkimukseen, eli meillä ei ollut tutkintavaliokuntia. Tavallisen valiokunnan toimivaltuudet ovat kapeammat. Nyt sitten erityisvaliokunnan rinnalla myös oikeuslaitos ja verohallinto on ryhtynyt toimiin. Siellä on tutkimuksia käynnissä ja vaara on myös tietystä päällekkäisyydestä. Sen takia meillä on tämä erityisvaliokunta. No sitten Belgian tilanteesta yli 700 merkintää Panama-papereissa on Belgian liittyen ja verotarkastuslaitos on avannut 239 tapaustutkimusta. Nämä ovat edelleenkin analysointivaiheessa ja äh, verohallinnossa on myös avattu tutkintoja äh, tuomioistuimissa äh, erityisyksikössä, joka vastaa näistä kysymyksistä, erityisesti paneutuu talousrikollisuuteen. Olemme järjestäneet lukuisia kuulemisia, poliisiviranomaiset ja mm, veroviranomaiset äh, sekä myös rahoitusvalvojat ovat olleet mukana ja myös pankit luonnollisesti. Eli äh, suuret äh, rahoituslaitokset ja ammattilaiset, ei pidä unohtaa myöskään tutkintatuomareita. Heitäkin on kuultu myös teidän työssänne täällä Euroopan parlamentissa. työstämme on käynyt ilmi jo, että meillä on koordinaatio-ongelma valtion eri yksiköiden välillä silloin, kun kyse on talousrikollisuudesta ja veronkierrosta. Poliisi, oikeuslaitos, rahanpesuvastainen työ, keskuspankki ja niin edelleen. Eli tässä on tiedonvälityksessä ongelmia. Yksiköt tekevät työtään, tämä on aivan selvää, mutta tieto ei riittävästi eh, kulje Eli tässä tarvitaan kyllä lisätyötä. Sitten toinen kysymys, sitä on jo toisteltu useaan otteeseen. Meillä ei ole mitään homogeenista Euroopan tason listaa veroparatiiseista. Belgiankin tasolla lista vaihtelee. Eh, eli me haluaisimme eurooppalaisen listan veroparatiiseista. Näin voisimme lähteä liikkeelle taistelemaan tätä ilmiötä vastaan, joka on erittäin haitallinen. Olemme kuulleet äh, Pierre Moskovisia komission jäsenenä oman työmme yhteydessä ja hän on sitoutunut etenemään mahdollisimman nopeasti ja ottamaan käyttöön erityisiä rakenteita tällä alalla. Myös äh, keskuspankki kansallisella tasolla omaa tämän alan, eli senkin tulee taistella veronkiertoa vastaan, mutta tähän mennessä olemme havainneet, että mitään konkreettisia tuloksia ei oikeastaan ole saatu aikaa, eli keskuspankilla on tässä kyllä suuri rooli ja tästäkin vallitsee konsensus. Vetoaisin eurooppalaisen tason puolesta, jotta saamme työtä veronkiertoa vastaan ja rajojahan veronkierrossa ei tunneta, eli kansalliset rakenteet eivät toimi hyvin. Täytyy vahvistaa tätä yhteistyöllä. Loppuun vielä voisin todeta, että tällä hetkellä meidän mielestämme tulisi vahvistaa juridisia puitteita. Näin voimme puuttua myös välittäjien toimintaan. Ajattelen tässä pankkeja ja mm, juristitoimistoja, jotka mahdollistavat tällaisen laittoman toiminnan. Kiitos. Very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Seuraavaksi Kai Jan Krainer, varapuheenjohtaja Itävallan kansallisen neuvoston rahoitusasioita käsittelevästä neuvostosta. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat meillä Itävallassa. Yksi pankki päätyi Panamapaperien listalle pieni, pieni alo, alueellinen pankki pienessä provinssissa tuolla äh, Sveitsin ja Liechtensteinin äh, rajaseuduilla. Sillä sanottiin olevan hyvät suhteet erityisesti äh, Liechtensteinin ja sikäläisiin säätiöihin. Sen seurauksena tällä me muodostimme tällaisen erityisvaliokunnan, parlamentaarisen tutkintavaliokunnan asiaa selvittämään. Ja näinä päivinä tällä viikolla tuonnepana heidän loppuraporttinsa valmistuu. Niin siinä loppu, loppu tulemana oli se, että pankin johtokunta erosi, hallitus erosi ja koko toimintamallia muutettiin ihan lokosta lähtien. Ja todettiin, että ei ole sitten minkälaisia yhteyksiä näihin veroparateisiin eikä muihin merentakaisiin Äh, verokohtelu suotuisasti toteuttaviin maihin olisi. Alueparlamentti ja kansallinen parlamentti tällä haavaa ovat sitä mieltä, että meidän pitää äh, vahvistaa näitä peruspilaria, eli avoimuutta ensinnäkin, jossa esille nousevat äh, tärkeät julkisten rekisterin kaltaiset kysymykset, yritysten erilaiset säätiöt, ja niiden edun, edunsaajat pitää olla tietysti julkisesti hyväksy, hyväksyttävissä niin kuin Saks, Saksan vastaava selvitys, jossa on yritykset ja niiden säätiöt ja niiden edunsaajat luoteltu avoimesti että me emme enää äh, tarvitse mitään, minkään tällaisia äh, pöytälaatikoyhtiöitä, koska niiden tarkoitus on ainoastaan ja pelkästään kiertää ja vältellä veroja, sen minkä näköistä avoimuutta noudata. Kolmas pilari olisi yhteistyö, yhteistyö valtiovallan ja päättäjien kanssa, että jaamme, jaamme tietoa äh, ja yritys, yritysverotuksesta laajalti, laajalla säteellä me olemme tietysti tästä kiinnostuneita Euroopan parlamentin tulevasta äh, direktiivistä. Äh, toinen seikka on, millä tavalla suhtaudumme sitten näihin erilaisiin väärinkäytösten paljastiin. Tässä tietenkin on kysymys sitten myöskin lehdistön vapaudesta ja luottamuksellista ja salassapitovelvollisuudesta. Muussa tapauksessa nämä äh, ilmiannot loppuisivat tietenkään liiketoiminnan salaisuuksiin ja tällaisen luottamuksellisuuteen ei voi sisältyä verokierto eikä, eikä tällainen yli munkaanlainen kähmintä. Eli yleisesti ottaen kaikki tällaisen, kaiken tällaisen pitäisi olla yleisessä valtioiden suojeluksessa, eikä, eikä pitäisi, pitäisi lähteä sitten enää minnekään tuomioistuimen tätä suojaa hakemaan, se pitäisi olla selvä. Sitten on tietenkin tasapuolinen verotus yhtenä tärkeänä peruspilarina kansallisten ja kansainvälisten yrityksien, monikansallisten niin kuin paikallistenkin yritysten verottaminen samoilla periaatteilla. periaatteilla. Verotusjärjestelmää tulisi eh, eh, yhdenmukaistaa kansainvälisestikin. Me tarvitsemme kansainvälisiä suhteita, kansainvälisiä, kansainvälistä mm, verotuslainsäädäntöä erila- erilaisilla e, mm, kansainvälisillä yrityksillä ja muulle kumppanuusjärjestelyille, kumppanuus- ja tytäryhtiöjärjestelyt mukaan lukien tasaisella taul, tasaisen taul, taul, taulukon mukaisesti, niin ettei sitten tätä kautta tule synnytettyksi uusia tällaisia veroparatiisien ta, mm, mm, kaltaisia pakopaikkoja. Eli siinä mielessä puolettaisin yhteen hiilen. Sitten pitää tietysti ta- ta- tarkastella niin kansallisten yritysten ja, äh, ja äh, muiden rikkaiden touhuja suoranlaisilla, siis sellaiset, jotka eivät halua välttämättä maksaa näitä verojaan pankkien ja, her- ja niiden noudattaman veroneuvonnan mm, sisältöön niin pitää äh, pureutua niin, että sitä sitten Äh, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä eikä, eikä verotusta sitten hoideta yksittäisten, yksityisten, yksityisten säätiöiden äh, kulisseissa, jossa sitten käytännöt voivat olla mitä ovat. Eli että myöskin kaikki kirjanpitolainsäädännön pitäisi selkeästi heijastella verolainsäädännön kirjainta. Ja sitten on tietenkin äh, osassa, osassa tehdä sitä yksinkertaisesti sikäli sitovaa, että, että näiden pilarien säädöksiä on noudatettava. Jos ei noudata, niin, niin putoaa mm, pelistä. Ja jos on kuitenkin tällainen pöytälaatikkoyrityksen tapainen meren takainen yritys, sitten pitäisi olla jonkunnäköinen tällainen rajaveron tapainen kynnysarvo, joka estäisi sitten sen, että, että rahaa sitten siirretään pesu- ja muu tai muissa tarkoituksissa jonnekin merten takaisille saarille. Siis tätä on kolme pilaria, joko noudatat näitä sääntöjä, tai jos et, on, jos et noudata, joudut joka tapauksessa maksamaan sitten tällaisen varainsiirtoveron, jos sitä vaikka sellaiseksi sanoo, jos rahaa siirtää jonnekin ulkomaille. Kiitoksia. Bernard, voit jatkaa puheenvuorona, puheenjohtajana. Kiitos. Nyt voimme keskustella näiden eh, neljän eh, alustajan kanssa. Me on, te, on tehty ehdotuksia ja erilaisia aloitteita, jotka ovat oikein hyviä. Minulla on tässä 13 puheenvuoropyyntöä. Minä olin ajatellut ensin, että, että otamme ensin kuultavaksemme kolme, kolme puheenvuoroa Euroopan parlamentilta ja sitten kansallista parlamenteista on no nyt on jo 14, eli tässä on jo yhteensä kahdeksan euro, euro parlamentin jäsentä. Noudatan tässä tiettyä joustavuutta, että jos teillä on kysymys nimenomaisesti yhdellä näistä panelisteista, niin mainitsette hänen nimensä siinä äh, ajatellen tätä ajan, ajankäyttöä, niin todettakoon, että pari, pari minuuttia per kysymys olisi sopiva. Lähdetään liikkeelle äh, Maltasta. Jason Atsapari, olkaa, olkaa hyvä, Malta. Thank you very much. Kiitoksia. Malta puheenjohtajavaltana on tyytyväinen tästä hetkestä ja kiittää niitä kaikkia, jotka ovat äh, reagoineet tähän asian vuosien aikana ja pyrimme hoitamaan tämän asian kuntoon EU-ssa. Tästä syystä on todella noloa Maltalle, että meidän puheenjohtajakauttamme on varjostanut tämä Panama-vuoto-skandaali. Se on antanut meille kun, epämääräisen kunnian. Olemme ainoa EU-maa, jolla, jonka ministerin salaiset toiminnat on paljastettu. Että tässä on tarvittu enemmän resursseja kuin kyseinen ministeri saattoi koskaan käyttää. Hän käytti tähän verojärjestelyynsä. Todet, hän jätti näitä sijoittajarahoja kuukausista. on varsin selvää, mikä perusteli hänen päätöstään kiertää EU-lainsäädäntöä ja toimia, siirtää toimintansa veroparatiisin Tämä on synnyttänyt varsin protesteja Maltalla ja kyseinen ministeri toimii nyt EUn energianeuvoston puheenjohtajana. Se on isku äh, säädöllisyyttä vastaan ja noloa eurooppalaistain. Maltalla ainoa asia, josta ollaan keskusteltu parlamentissa, siellä näemme, että jotkut joutuivat puolustamaan sellaista, mitä ei voi mitenkään puolustaa. Hallitus ei alkanut minkäänlaisen tutkimuksen asiasta. Se kieltäytyy siitä. Me voimme tulla tässä oman johtopäätöksen minkä takia valtiovarainministerimme kieltäytyi osallistumista viime viikon panama keskusteluun rahanpesusta. Tämän takia me edelleenkin pidämme kiinni kunnosta seurannasta ja pidämme kiinni siitä, että kyseinen ministeri tekee yhteistyötä äh, Panavaliokunnan kanssa, kun se tulee sinne keskustelemaan äh, kyseinen hallinto on kieltäytynyt tekemästä yhtään mitään asialle. Sellaista poliisikin korvattiin viisi kertaa viimeisenä vuosina. Tämä on surullinen tarina. Korruptio ja rahanpesu on asioita, joihin ei tämä hallinto Maltalla tartu. Itse asiassa heitä tuetaan hallinnosta käsin ja sallitaan tällainen toiminnan kukoistaminen. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia 29. ja 20. päivä helmikuuta puhumaan nimenomaan tästä Maltan tapauksesta. Ja siinä yhteydessä olemme kutsuneet myöskin to, toimittajia, toimittajia ja kansallisjärjestöjen edustajia paikalle ja myöskin Maltalta on <clears throat> valtiovallan edustuksella annettu lähetetty kutsu. No niin, toiseksi listaltani löytyy Rova Michel André, Äh, Ranskan senaatista. Olkaa hyvä. Siellä näkyy, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, tervehdin teitä kaikkia. Minulla on ilo olla paikalla ja osallistua keskusteluun tänään. Veron kierro ja veron vilpivastainen taistelu kansainvälisesti on sellainen aihe, joka on meidän senaatin valiokunnassa ollut monta vuotta jo esillä. Panama-vuotojen jälkeen olemme toimineet nopeasti. Ja, toukokuussa 2016 olemme perehtyneet siihen, miten yksi merkittävä raskallinen pankki oli mukana näissä vuodoissa. Tarkoitus oli ymmärtää, miten tällainen vilpi on ollut mahdollinen, vaikkakin jo vuonna 2009 on uusia sääntöjä alalle asetettu. Joku maa voi hyvinkin allekirjoittaa sopimuksia OECDn sääntöjen mukaan, mutta käytännössä ei kuitenkaan mitään tapahdu. Mitä me olemme tästä työstä oppineet? Me olemme ymmärtäneet paremmin, miten tällaisia rakenteita on luotu, mitkä kävivät ilmi Panaman vuodoista. Eli verohallinnossa on sitten ryhdytty toimiin. 2013 vuoden jälkeen tämä yksikkö, joka luotiin, on esittänyt veronmaksajille yli 47 000 kyselyä ja oikaisuja on tehty. Kansainvälisestä yhteistyöstä olemme saaneet hälyttäviä tietoja, kun ajatellaan säätelyä ja toisaalta pankkivalvontaa. Ei ole minkäänlaista konsensusta säätelyviranomaisten kesken, niin silloin kun kyse on tiedonvaihdosta ja tietojen käytöstä Euroopan tasolla. Euroopan tason säätelyviranomaisten toimivaltuuksien selkeyttäminen on aivan välttämätöntä ja haluaisinkin, että tällainen lista veroparatiiseista todella laadittaisiin Euroopan tasolla, niin kuin Moskovisi on jo sitoutunutkin tähän. Euroopan parlamentissa on myös tutkintavaliokunta Panama-vuodoista eh, ja avoimuus on järjestetty niin, että myös senaatin sivujen kautta nämä tiedot saa käyttöön. Kansallisten parlamenttien tulisi olla hyvin valppaina silloin, kun tällaisia maiden välisiä verosopimuksia äh, solmitaan. Äh, Ranskassa vuonna 2011 hylättiin verosopimus Ranskan ja Panaman välillä, eli tässä toimittiin aivan oikein. Kiitos. Vielen Dank, Frau. Kiitoksia tästä sitten Andreas. Seuraavaksi Saksan liittopäivät Jochen Bosch. Niin hyvät kollegat, me, me olemme Euroopassa ihan tapahtumien yt, yt, ytimessä, koskien toimintakykyämme verokiertoa mm, vastaista, vastaista ajatelussa. Meillä, meillä on tällaisia eri, eri, erilaisia jos, ää, suuria tällaisia veron välttelyn patruunoita, jotka pyrkivät turvaamaan tällaista välttelyä niin kauan kuin tämä, tämä tilanne ei korjaannut täällä Euroopassa ja näissä jäsenmaissa, jotka jo on viita, Malta, Irlanti ja keitä tässä nyt mainittakaan, niin kauan se kasvattaa vain populismia Euro- Euroopassa ja emme saa asiaa ruotuun. meillä on tässä henkilökohtainen vastuus, joka minun, minun mielestäni omassakaan puolussani ei toteudu riittävästi. To- toisekseen olen Ainarin kanssa samaa mieltä. Ei, ei, ei, meillä ei ole mitään perusteita so- sallia tällaista pöytälaatikkoyritysten perustamista edes ylipäätänsä. Eh, ja kolmannekseen Maltan on tietysti tässä tapetilla Hollanti, Alankomaat samalla tavalla. Eli, eli se, tehdään erilaisia tällaisia mustia, mustia listoja näistä syyllisistä. Tietenkin sitä, sitä, sitä kautta voidaan sitten tätä vastuuta kantaa, jos todellakin laaditaan tällaisia mustia listoja, mutta eihän missään ta- tilanteen korjantumiseen näytä johtavan kuitenkaan. Eli me, me, me, meidän pitää todellakin tällaista veropakolaisuutta ja rahanpesua vastaan kyetä taistelemaan tehokkaasti. Sillä tavalla sitten tulemme sitten puolustaneeksi rehellisen eurooppalaisen veronmaksajan etuja ja intressejä sekä, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Nämä, nämä on aivan selkeä, selkeä tarve saada koko liiketoiminnan perustat muutetuksi. Kiitoksia, herra Bosch. Eh, tämä dele- eh, komission eh, delegoitussäädös oli Strasbourgin kokouksessa esillä ja se, se, se tuli sitten torjuttiin tällä määrä, niin eli olemme sitten samassa, samaan suuntaan menossa, että tällaiset mustat listat palvele tarkoitusta. Sitten Euroopan parlamentin edustajaksi on, on ilmoittautunut Peter Simons. Saksan eh, jäsen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen tähän äh, täysin, täysin, täysin yhtyä siihen, mitä äskeinen puhuja liittopäiviltä totesi että meillä on Euroopassa paitsi se ongelma, että, että, meillä, että, että, että, että muut me, me, me, meitä ovat sitten on, näitä ongelmia tulleet. Pahaman äh, valtiovarainministeri tuli tänne kertomaan, että tämä on meidän ongelma, koska te ette pysty itse sitten huolehtimaan siitä, että näitä tuloja ne täällä verotettaisiin. Ja hän on ihan oikeassa tässä. Ja meidän ongelma on, on se, että, että, että, että et, että täällä on tietysti koko joukko sellaisia maita äh, jäseninämme, jotka ovat laatineet sellaiset verotuksen ja yritystoiminnan mallit, jotka, jotka, eivät, jotka mahdollistavat tällaisen äh, veron, veron äh, välttelyn. Ja tässä puhutaan nyt tässä koko valtion rakenteista, ei tässä puhuta pienistä asioista, vaan tässä puhutaan kokonaisista tällaisista valtiollisista rakenteista, jotka verotukseen liittyvät, eivät liity ollenkaan siihen, että tässä ole minkään minkälaisia veron, rikollisia sinänsä haluttaisiin suosia, mutta rakenne on vain sellainen, että se kaik, tietenkin kaikille kelpaa. Tässä on jotain pie, pielessä, jos, jos joissain maissa yritys selviää nollaverotuksella ja toisessa joutuu maksamaan vaikka kuinka paljon meidän täytyy, no, on tietenkin pakko harjoittaa painostusta sitten jäsen, jäsenmaitamme kohtaan, että he tekevät yhteistyötä tällä, tällä saralla on tietysti selvää, että automaattinen tietojen vaihto näistä eh, eh, vero, eh, verokysymyksistä sitten ulottuu myöskin komissioon asti. Niin kauan kun ollaan, ollaan hiljaa ja vaietaan asioista, silloin se, tämä me veropoliisille toimittaa niitä tietoja, joita se tarvitsee, niin, niin eihän siitä sitten tule mitään. Veron välttely ja saa vapaasti jatkua tämä taistelu, mitä Euroopan eh, komissio, komissio vedetään mukaan tähän, tähän eh, tiedonvuohon, niin sitä voisi olla sitä, sitä kautta voisimme kenties sitten saada jonkunnäköisen järjestyksen tähän omaan pesäämme. Kiitoksia tästä eh, pon, ponnekkaasta kommentista. Ennen kuin jatkan listalla, haluan täällä Äh, kysyä, onko professori Piitillä esimerkiksi näistä kolmesta äh, jäsenmaiden parlamentin edustajien kommenteista jotain sanottavaa? Ihan minusta on aika vaikuttavaa, että täällä ei osoiteta sormella vain muita, vaan kysymä on todellakin maailmanlaajuinen ilmiö. Se on me käy, autamme tässä ihmisiä ja käytämme tällaisia veronkiertopaikkoja, sallimme sen. Tämä on yhteinen nimittäjä tässä kaikessa. EU ei näytä toimivan ihan yhtenäisellä tavalla. Tässä on eroja, mutta toisaalta on myös samankaltaisuuksia, jos ajatellaan tätä todellisten edunsaajien tunnistamiskysymystä – kun näitä rahoit- sekä rahoituslaitoksissa että yritysrekistereissä, niin tässä on kyllä edistytty huomattavalla tavalla. En menisi niin pitkälle, että kieltäisin tällaisia rakennelmia, koska tässähän halutaan avoimuutta ennen kaikkea. Me voisimme keskustella tietysti tästä, mutta sitten kun avoimuus toteutuu, nämä rakennelmat eivät enää ole houkuttelevia. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos. Äh, olkaa hyvä, äh, herra Kort. Ehm, ik denk dat eh, Nederland inderdaad een... Eh, Mielestäni Alankomaat aikaisemmin on ollut syyllistynyt tällaisen veronkiertoon, niin kuin ministeri Dasselblom on sanonut, Alankomaat oli osa tätä ongelmaa ja tulevaisuudessa sen pitää tulla osaksi ratkaisua. Ja olen sitä mieltä, että tässä mielessä tämän asenne on todellakin maassa muuttunut, mitä, tulla, mitä tulee viime vuosiin. Alankomaissa on otettu enemmän, to, tehty päätöksiä tai ilmoita vastaan enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Parlamentti on myös toiminut eri tavoin, on pyritty vaikeuttamaan elämää kirjatekoyrityksille ja on tehostettu vaatimuksia. On tehty erilaisia toimintasuunnitelmia, jotka pyrkivät estämään aggressiivisia verojärjestelmiä, niistä tehdään julkisia eikä pyritä kaunistelemaan, niin kuin veroneuvonat ovat aikaisemmin pyrkineet tekemään, ja sanktiot ovat varsin korkealla tasolla, samoin sakot. Ja kaikkea on tiukennettu, mutta varsin pitkä tie on siltikin vielä kuljettavana. Aina de andan. Kiitoksia. Onko haluaako joku vielä vai haluatteko odottaa vielä hiukan pienen hetki? Puheenjohtaja aivan nopeasti Voin täysin yhtyä siihen, mitä täällä todettiin tarpeesta ensinnäkin siivota tilanne Euroopan unionissa ennen kuin sitten väitetään, että halutaan puolustaa jäsenvaltioiden veropolitiikkaa. Eli sitten nähdään ikään kuin ulkopuolisia uhkia, joita vastaan pitäisi puolustautua kansainvälisesti. Kyse on pankkiparatiiseista ja veroparatiiseista. No sitten LuxLeaksit, LuxVuodot. Tässähän kyse ei ole varsinaisesti veron kierrosta, vaan kyse on siitä, että naapurivaltioiden verokirstut ikään kuin halutaan tyhjentää. Kansalliset verotulot kutistuvat suhteessa siihen, mitä vuotaa ulos maan ulkopuolelle. Meillä on harmonisointipyrkimys unionissa ja aivan erityisesti haluan verottaa monikansallisia yrityksiä – jäsenvaltioissa käydään verokilpailua, joka sitten julkisen rahoituksen rampauttaa ennen pitkää. Eli kyse on veronkierrosta myös verooptimoinnista. Jokainen jäsenvaltio haluaa toteuttaa suvereenisuutta, itsemääräämisoikeutta myös näissä näissä asioissa? Ja, einfach zwei Sätze, also two sentences. The one... Haluatko Krainen vähän täydentää niin pari virkettä? Nämä kyllä mustat listat ovat, tai harmaat listat ovat oikein hyvä. E, me päädyimme tälle listalle, koska meillä oli tällainen valtava pankkisalaisuus muuri ympärillä. että näin pääsimme sitten tällä sivistysmaiden kategorian hyvä. Hyvähän se on. Se havahduttaa ihmiset. Niin, Bossin kanssa useinkaan ole yhtä mieltä, mutta tänään kyllä olen sataprosenttisesti. Kiitokset tästä. Sitten listaltani löytyy Miguel Diago Portugalin kansalliskokouksesta, missä herra istuu. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu uh, gostava de partilhar. Kiitos, puheenjohtaja. Olen Manuel Diago Portugalin kommunistisesta puolueesta. Olin tutkintavaliokunnan jäsenenä, kun perehdyimme rahoitusjärjestelmään. Itse asiassa olen ollut mukana kolmessa tutkintavaliokunnassa Portugalissa. Mikä sitten on koko tässä kuviossa yhteisenä nimittäjänä? Kyse on veroparatiiseista, offshore-järjestelyistä, sellaisista maista, joiden verojärjestelyt ovat paljon keveämpiä ja yritykset näin on, ne haluavat niihin turvautua silloin, kun haluavat pestä rahaa. Luonnollisesti häviäjiä ovat sitten omat kotimaamme viime kädessä. Jotkut sanovat, että offshore-järjestelyt ovat ikään kuin kapitalismiin kuuluvia jonkinlaisia ö, osasia. Kysehän on järjestelmän toiminnan kannalta aivan oleellisesta osasta. En nyt lähde moralisoimaan tässä asiassa tämän enempää. Offshore-järjestelyt ovat ikään kuin osa kapitalistista järjestelmää. Varainsiirrot offshore kohteisiin ja sitten ajatus todellisesta omistajista tai todellisesta edunsaajista. Ja tässä sitten varkaista mm, sitten tulisikin valvoja ja poliiseja. Joitakin ehdotuksia on jo tehty tilanteen korjaamiseksi, esimerkiksi mustat listat. Tällaisia listoja onkin, mutta ne ovat toistaiseksi kansallisia eivät ratkaisut olisi mitenkään erityisen hankalia, vaan tarvitaan poliittista tahtoa niiden täytäntöön panemiseksi. Eli verotus täytyy toteuttaa siellä, missä voittoa syntyy, eikä siellä, missä päämaja sijaitsee. Ja sitten verotettaisiin varainsiirtoja silloin, kun varoja siirretään offshore-kohteisiin mikä maa tahansahan pystyy kyllä tähän. Eikä pidä hyväksyä sitä, että yksityiset yritykset toteuttavat tilintarkastuksia, koska hehän saavat asiakkaalta maksun. Kiitoksia. Seuraavaksi Kreikan kansallisen parlamentin edustaja Tan Atanasio. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olin laatinut muutaman, suunnitellut muutaman sanan Panama-paperista, mutta en kyllä voi lisätä nyt mitään siihen, mitä herra Bush Bundestagissa sanoi. Ja kuitenkin professori Piit pystyi minut kyllä vakuuttamaan siitä, että teemme, olemme tekemässä virheen. Me emme, jota emme haluaisi tehdä. Me käytämme totuutta peittääksemme toisen totuuden. Mihin viittaan? Hän puhui likaisesta rahasta. Näin hän sanoi. Jos tar- kohteemme ei tänään olisi Panama-vuoto, vaan likainen raha, niin voi, silloin voisi tapahtua äh, siis jos ajatellaan vaikka Amazonia ja Google, niin jotakin pitää tietysti tehdä panopapereillekin. Olin itse journalista 40 vuotta, olen tutustunut niihin kyllä, mutta kuitenkin jos tämän päivän keskustelun otsikko olisi likainen raha, silloin voisimme puhua myös Deutsche Bankista esimerkiksi. Tällä hetkellä käydään oikeutta Milanossa ja uskoakseni Italian kollegoilla varmasti olisi jotakin kerrottavaa tästä. Ja Bloomberg eh, viime viikolla kirjoitti asiasta jonkin verran. Me emme voi puhua vain Panama-paljastuksista ja unohtaa sen, mitä Milanossa viime viikolla tapahtui ja mitä Business Bloomberg tästä raportoi. 10 miljardia dollaria jätettiin kirjanpidon ulkopuolelle Deutsche Bankissa. Kun Euroopan suurin pankki unohtaa ottaa 10 miljardia mukaan taseessa, niin en kyllä pysty olemaan hiljaa. Jos professori Tiit tänään siis puhuisimmekin likaisesta rahasta, niin voisimme puhua vaikka jopa Volkswagenista. Me tiedämme tämän yrityksen edustajan tällä hetkellä pidätetty USAssa. Olemmeko jäljessä USAta, kun puhutaan vaikka saasteista – onko se rangaistavaa vain USAssa, mutta ei EUssa. Niin ymmärrän kyllä, että olen tässä hiukan ehkä ärsyttävä. Mutta jos saisin vielä puoli minuuttia, minä johdan puheenjohtajana myös parlamentissa Saksan ja Kreikan välistä ystävyysryhmää. En halua olla mitenkään ilkeä. Mutta sanoin kuitenkin, mitä sanoin. Με τον Τζόζεφ Στίγλιτς τη συζητήσατε για τη σκιώδη οικονομία. Niin, Joseph Stiglitz, te puhuitte myös varjotaloudesta. Minäkin toivon, että puhuisitte maiden, EU-maiden julkisesta velasta, koska eilen minä mainitsin Joseph Stiglitzin ja Paul Krugmanin ja herra Dombrovskis äh, Tori, se, mitä sanoin suoralta kädeltä. Kiitos. Meillä oli sovittiin kahdesta minuutista. Muuthan eivät sitten tietenkään ehdi puhua samassa mitassa. Eli 9. helmikuuta seuraavassa pana kokouksessa olemme käsittelemään erillisten, monenkin yksittäisten erillispankkien suhteita. Deutsche Bank ei ole näiden joukossa, mutta, mutta tietysti Saksa, liittotasavalta käyttää Deutsche Bankia pääasiallisena asiointipankkinaan. Bart Fenderwend Alankomaiden senaatista seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia Kiitos. Kiitoksia. Olen kuunnellut kiinnostuneena asiantuntijoiden alustuksia ja äh, höristänyt korvaani monelle seikalle. Mutta yhtä asiaa on vielä jäänyt, jäänyt kaipaman. 2016 äh, lokakuun 11. Äh, parlamentti ja Euroopan neuvosto hyväksyi äh, Panama-vuotoa käsittelevän päätöslauselman ja, ja, ja näissä oikeusasiavaliokunnaan jätin asiantuntija-arvion kohta, niin 5, 12 kohtaan otetaan Euroopan neuvosto hyväksyi OECDn kanssa säännöt, jossa hyväksyttiin sitten lain, lain näistä ulkomaisten veroparatiisien verotuskäytännöistä suhteessa yksittäisiin henkilöihin tämä suora äh, verotus on kuitenkin äh, törmännyt äh, näihin juridisiin esteisiin. Tämä olisi kuitenkin seuraava askel, jolla voitaisiin veronkiertoa te- kaikkein tehokkaimmin estää. Kiitoksia. Seuraavaksi Euroopan parlamentin edustajana on Louis Michel Belgiasta. Ole hyvä, Louis. Oui, monsieur le président. Tout d'abord, je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää vieraitamme puheenvuoron käyttäjä. Haluaisin hieman konkreettisempaa kysymystä käsitellä. Luonnollisesti voin yhtyä näkemyksiin, joita kuulimme täällä ilmiöistä, jotka ovat aivan kestämättömiä, mahdottomia hyväksyä. Kyse on poliittisen tahdon puutteesta. Tämä me tunnustamme. Se näkyy kaikissa jäsenvaltioissa. Kysehän on viime kädessä poliittisesta tahdosta. No konkreettisesti haluaisin esittää puhujille seuraavan kysymyksen. Minkälaista tietoa olette saaneet äh, due diligence-kriteereistä, joita rahoitusvälittäjät ja äh, välittäjät yleensä käyttävät? Kansalliset viranomaiset valvovat tehokkuutta, valvovatko ne tilannetta vain varhaisessa vaiheessa, vaikka sittenkin kun tapahtumat ovat jo tapahtuneet. Entäpä mitä mieltä olette tällaisen eurooppalaisen due diligence-yksikön luomisesta? Se puuttuisi Euroopan tasolla epäilyttäviin tapauksiin silloin, kun ne ovat rajat ylittäviä. Haluaisin kuulla näkemyksenne siitä tavasta, jolla Yhdysvalloissa toimii FATCA-yksikkö. Kysehän on siitä, että täytyy ilmoittaa Yhdysvaltain viranomaisille ja muiden viranomaisten silloin, kun ulkomailla on amerikkalaisia ja heidän varojaan. Olisiko mahdollista tämän tyyppistä instrumenttia kehittää Eurooppaan. Herra Pitt, mainitsitte vastauksessanne ja muutkin puhujat tämän mainitsivat, että usein turvaudutaan sveitsiläisiin asianajajiin. Voitteko sanoa hieman täsmällisemmin äh, niistä syistä, miksi käytetään aivan ylemmäärin näitä äh, sveitsiläisiä juristeja? Voisimme näin ymmärtää tilannetta hieman paremmin. Haluaisin, että todella määrittelisitte omasta näkökulmastanne. Laves käsitteli jo tätä äh, kysymystä, hän ei ole tietenkään ainoa. Eli missä määrin verooptimointi äh, on oma ilmiönsä, milloin taas on kyse äh, verovilpistä? voin yhtyä aika pitkälti eh, puhujien näkemyksiin. Usein verooptimoinnin, toisaalta veron kierron ja verovilpin väliset rajat ovat hyvin epäselviä. Eli tällainen verooptimointi, joka on liiallista, niin se voi helposti johtaa myös verovilppiin. Eli eh, laillisen ja laittoman eh, raja on varsin häilyvä. Tätä käsitettä pitäisi hieman syventää. Kiitos. Tässä oli pari suoraa kysymystä Olkaa hyvä. Pit, professori, aloitatteko te? Kiitoksia. Jatkan englanniksi. Yksi erityis, spesif, erityisen spesifin kysymys esitettiin, äh, äh, kysymys 13, koskien geneväläisiä, äh, sveitsiläisiä lakimiehiä. Miksi yllättävästi on näin paljon näitä juuri sveitsiläisiä lakimiehiä, joiden kautta äh, pan, pan, Panamaan on rahaa virrannut. Panama vuoto on tällainen vain jäävuoren huippu, ihan satunnainen otanta. Siellä on huomattavasti paljon muitakin maita äh, järjestelyjä. Tässä on juuri kysymys siitä, mitä kerroin tämän oikeudellisen juridisen työn äh, työn taustalla yhtäältä ja sitten toisaalta kun lakimiehet alkavat tahkota rahaa näillä äh, töillään. Eli joitakin, jotakin rahaa joutuu säilyttämään lakimiehenä äh, jonkun aikaa, tietysti tällä ikään kuin reservissä, se on ihan normaali käytäntö näissä, näissä järjestelyissä, mutta sitten jos alkaa jo ja luoda yhteyksiä meren takaisiin firmoihin ja avata vaimelemaan siellä pankkitilejä ja näin poispäin. Tämä kuuluu sitten tällaisen finanssioperaatioiden piiriin, jos mikä. Mutta nykymaailmassa ei kuulu. Sveitsin parlamentissa tämä asia oli esille, mutta ei sitä siellä lähdetty mihinkään muuttamaan tätä nykykäytäntöä. Eli tässä juuri, tästä juuri on tässä kysymyksen numero 13 kysymys minä kuitenkin kehottaisin äh, tarkkaan miettimään ja selvittämään, miksi tässä äh, poiketaan näistä käytännöistä teidän maissa niin hyviä niin perusteellisesti ja, ja miksi EU-direktiivi on oikeasti aika selkäsanainen tältä osin. Mutta kuten sanottu, tässä äh, on hyvin laajasta asemasta kysymys, ei pelkästään veroista eikä rahanpesusta, on paitsi veroista myös rahanpesusta ja kenties monista muistakin asioista. Nämä mustat listat ovat tässä nousseet esille kautta Euroopan. Tämä on aika kinkkinen tilanne, koska että tässä Eurooppa on osa ongelmaa, se on nolo tässä huomata. Eli tämä mustalista on aika hankala sitten luoda, jos itse on kuitenkin mahdollisesti sillä listalla listalle päätymässä. Ajatellaan tätä vuosien takaista korruption vastaista työtä. Sen yhteydessä etsimme yhteisiä nimittäjiä tälle työlle. Eli tässä äh, mietittiin sitä, että onko tämä pallossa heitä siirrettävä äh, äh, jäsenmaiden kenttäpuoliskolle hoitakaa se homma, vai pitäisikö perustaa sitten tällä ylikansallinen valvontaelin, täältä. Tämä on ihan tuttua Euroopan parlamentissa. Eli sitten eh, keskusteltiin sitten maiden omasta valvontavelvollisuudesta versus kansainväliset standardit. Ja, tässä yhteydessä kun todettiin, että ollaan yhtä mieltä tietyistä seikoista ja sitten näitä täytäntöönpanoa voidaan seurata ja valvoa. Ja sitten siitä paljastuu, että ahaa, tässäkin on tuo ja tuo maa eivät näitä sääntöjä noudatakaan. Silloin tämä valvonta tuo työ toisi uskottavan lopputuloksen. Kiitoksia. Kroatia ja sitten oli... Ja. Ähm. Kaksi asiaa ihan lyhyesti, lyhyesti ensinnäkin. Suorat rahavirat veroparatiiseihin parlamentissa on, on mietitty, että Euroopan yhteyksissä tähän puututtaisiin. On pyritty, voidaan asettaa myös yksipuolinen kielto Alankomaissa – mutta tässä ei ole vielä onnistuttu, mutta tukea on kyllä sille, että näin toimittaisin Sitten FATKasta. Mitä FATKA, FATKA, FATKan suhteen voitaisiin tehdä Alankomaissa? Meistä jos USA pystyy jälleen toteuttamaan FATKA-lainsäädäntöä, niin silloin kyllä Euroopassakin pitäisi näin pystyä toimimaan. Esimerkiksi tämä maakohtainen raportointikysymys. Voitaisiin asettaa myös sanktioita monikansallisia yrityksiä vastaan, jos ne eivät toimi näin. Mutta yksin emme ehkä pysty toimimaan. E-, e-, Euroopan ei kuitenkaan pidä toimia, ottaa tällaista pienempää roolia kuin se oikeastaan on. Oui, monsieur le président. Niin puheenjohtaja, aivan konkreettisesti vastaisin kysymykseen, jonka arvostettu kollega Michel esitti. Olemme kysyneet Belgian tärkeimmiltä pankeilta, Belfius, ING, KBC ja niin edelleen, ja Dexia oli mukana myös, ja joiltakin eh, muiltakin pankeilta. Ja ne kaikki sanoivat, että niillä ei ole mitään tekemistä kansainvälisen verorikollisuuden kanssa, ja kaikki sujuu hyvin, ja suurimmalla osalla niistä on tytäryrityksiä kuitenkin näissä veroparatiiseissa. Sitten käynnistimme sisäisen menettelyn. Meillä on tällainen datahuone. Pankit väittävät, että, että kyse on heidän sisäisistä menettelyistään, mutta halusimme, että kaikki, kaikki tiedot ovat kuitenkin näiden tutkijoiden käytössä. Me emme usko tähän perusteluun juurikaan. Ja näin ollen meidän täytyy jatkossa toimia niin, että ei synny sitä houkutusta käyttää tällaisia käytäntöjä. Edustaja Michel, olemme vakuuttuneita siitä, että kansainvälistä suurta verorikollisuutta ei voi syntyä, jos ei ole kahta elementtiä olemassa. Ensinnäkin tällainen ajattelukapasiteetti, aivot, jotka ajattelevat tätä, ja toisaalta sitten rahoituskapasiteetti. Eli olette aivan oikeassa. Täytyy olla myös rahoitusalan sääntelyä. Olemme todenneet, että meillä on olemassa säätelypuitteet, joka mahdollistaa sen, että menemme pidemmällekin, kun haluan puuttua tällaiseen järjestelmälliseen kiertoon, mutta tällaista puitteista puitteistoa ei koskaan pantu täytäntöön, toteutettu. Meillä on ehdotuksia, miten voisimme säätelykehystä parantaa ja juridista puitteistoa parantaa. Olen samaa mieltä siitä, että tarvitsisimme Euroopan tason instituution, joka mahdollistaisi sen, että valvonta olisi parempaa rahoitussektorilla, kun kyse on mm, veroparatiisien vastaista taistelusta ja rahanpesun vastaista työstä. Kiitoksia. Rekkainen, ei ole pakko, mutta jos haluatte. Um, ich, weil gesagt worden ist, Europa soll sich nicht kleiner machen. Kiitoksia. Niin tässä sanoit, että Euroopan ei pitäisi olla pienempi, pienempi kuin se on, mutta Eurooppa voi olla suuri vain, jos teemme yhteistyötä. Emme aina voi olla niin, että joku yrittää saada hyötyä toisesta. Yhteistyö valtioiden kesken, ei kilpailu valtioiden kesken, sillä on merkitystä. Tämä on ainoa tapa, että EU voi olla suuri muuton. Meistä tulee varsin pieni toimija. Kiitoksia tästä. Sitten vielä kaksi, kolme lisäpuhuja kansallisesta parlamenteista Arnold mekes Alankomaista. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös, että mainitsit tämän kolmannen kamarin nimen hyvin. Minäkin tulen tutkinta, olen mukana tutkintavaliokunnassa Hrotin kanssa, Ed Hrotin kanssa. Minä kuulin jonkin verran arvostelua Alankomaista ja ihmiset ovat ihan oikeassakin. Sitä voidaan arvostella, mutta parlamentissamme me myös arvostelemme tätä roolia, joka maallamme on. Esimerkiksi hallituksemme yritti lykätä Euroopan komission ehdottamaa ratkaisua koskien e, e, eroavia verokohtelua, jolla voidaan mitta, kaavassa kiertää veroja. Hallituksen yritti lykätä tätä järjestelyä vuoteen 2024 saakka. Meidän parlamenttimme kieltäytyi tästä, kielsi sen. Parlamentti totesi, että me emme halua, että asia lykätään, joten on hyvä, että tekin tiedätte, että Alankomaiden parlamentti ei suinkaan halua tällaista lykätä. Tämän takia meidän pitää myös oppia toiseltamme, koska me olemme täällä myös jotta pystymme esittämään jatkossa oikeita kysymyksiä omille hallituksillemme. Tästä kaikesta on tietysti paljon sanottavaa. Me tässä tavallaan käydään kahta keskustelua samanaikaisesti veron kierrosta ja veron välttelystä. Tämä voi olla hiukan hankalaa tässä, mutta keskittyisin nyt näihin mustiin listoihin. Ongelmana on, että meillä pitää olla hyvä määritelmä, mikä on musta lista. Jos esimerkiksi Euroopan komissio sanoisi, että sellainen maa, jossa ei ole mitään verotusta tai varsin alhaiset verot, se ei ole mikään veroparatiisi. Silloin kyllä on ongelma käsissä. Pitäisi nyt ainakin olla joku minimitariffi. Haluaisin kuulla teiltä, oletteko tästä samaa mieltä. Ei myöskään pitäisi antaa mitään verohelpotuksia, verotaukoja tai suosituimmuusjärjestelyitä eri toimijoille. Meidän pitäisi siis keskittyä siihen, miten tämä määritellään. Muutoin käy samoin kuin aikaisemmin OECDn kanssa, nimittäin jonkin ajan kuluttua mustalista laadittiin, mutta sillä mustallista ei ollut yhtään maita eikä yhtään veroparatiisia. Kiitoksia. Yhteensä yhdeksän puheenvuoroa mm, vuoro pyyntöä vielä, niin, ja sitten haluan tietysti jättää aikaa vastauksillekin parikymmentä minuuttia. Ines siis Fuksis Latvian parlamentista Siemasta. Missä olette? Olkaa hyvä. Haluaisin korostaa sitä, että Latvia tukee kansainvälisiä ja Euroopan unionin aloitteita veronkierron torjumiseksi ja olemme mukana tukemassa myös veron, äh, rahanpesun vastaista työtä. Omassa maassani 7800 äh, postilaatikkoyritystä on olemassa ja se on pienelle maalle aika suuri määrä. Meillä tulisi olla oikeudenmukaista sääntelyä verotulojen jakautumisen suhteen. Tämä on yrittäjille tärkeää, koska he luovat äh, sitä lisäarvoa jota yhteiskunnassa me tarvitaan. Me teemme työtä sekä hallituksessa että parlamentissa näiden asioiden hyväksi. Luonnollisesti kuuntelemme myös liike-elämän näkemyksiä. Niin kuin selkeästi havaitsemme, niin liike-elämässä on hyvin eriäviä näkemyksiä. OECD on myös organisaationa ottanut kantaa ja suositukset sieltäkin ovat sitovia. Toivottavasti ne auttavat meitä, kun taistelemme rahanpesua vastaan. Kaikki tietävät, että Yksi oleellisesta, keskeisestä ajatuksesta, niin kuin puhujat ovat maininneet, on se, että verot on perittävä siellä, missä voittoa syntyy. Sen takia haluaisinkin esittää panelisteille kysymyksen. Missä määrin olemme edenneet automaattisessa tiedonvaihdossa kun ajattelemme nimenomaan asiakirjoja veropäätöksestä. EU-jäsenvaltioiden keskehän tilanteen tulisi olla kunnossa niin, että täytäntöönpano sujuisi nopeasti. On hyvin tärkeää koko yhteiskunnalle ja jäsenvaltioille, että asia etenee. Jos me vain puhumme ajatuksesta, emmekä hoida täytäntöönpanoa kuntoon kattavasti, niin emme etene asiassa yhtään. Kiitos tästä kansallisten parlamenttien listalta. Viimeisenä on Maltan edustaja, olkaa hyvä herra Bonici. Kiitos äh, tästä äh, tilaisuudesta äh, ähm, kokoontua täällä. Minä olen parlamentin jäsen myöskin ministerinä. Ministerinä johdan kaksi neuvosta tässä puheenjohtajakaudella. Yksi toinen kulttuuri ja toinen oikeus <clears throat> oikeusasiat. Haluaisin jakaa oman kommenttini äh, kolmeen osaan. Äh, ensimmäinen äh, koskee Euroopan unionin instituutioiden tekemää työtä. Minä olen luonnostani pika tiivis puhuja. Ensinnäkin Euroopan unionin instituutioiden toimet Panama-vuotojen paljastumisen jälkeen kuunnella asia, asian, asiantuntijoiden kommenteista tästä kolmikanta, kolmitasoisesta lähestymistavasta, eli rahanpesudirektiivin uusiminen namalta, kun toivon mukaan saa sen sitten puheenjohtajakaudellaan aikaa aikaiseksi ja se toisekseen koskien rahanpesuun estäminen rikosoikeuden tietä tietä. Siinä oikeusministerit aika pitkälle päässeet sopi, sopuun. Viime viikolla Maltalla tämä neuvosto oli koolla, siis pääsi siinä aika pitkälle. Ja, ja kolmanneksi sitten varojen jäädyttämisasetus. Se on ministerien parissa saanut aika myönteisen vastaanoton Maltalla viime viikolla. Toinen seikka liittyy oppositiokollegan kollegani kommentteihin. Minä en lähde tälle, tälle tielle. Hän, hän on kuitenkin viimeinen, joka, jolla on mitään varaa saada yhtään mitään tätä, tätä hallitusta arvostelevaa. Hän on oma menneisyytensä puhuu sitä vastaan. Sitten kolmannekseen muutama kommentti Maltasta ja ylipäätänsä Maltan finanssipoliittisista ja rahapoliittisista pankkipoliittisista järjestelyistä. Voin vakuuttaa teille, että Malta on tehokas, tohokas, tervehenkinen toimija tällä rahoitusalalla. Että Malta nyt mikään veroparatiisi tietenkään ole. Monet peräkkäiset hallitukset vuosien mittaan ovat varmistaneet sen, että, että todella mm, noudat, noudat, noudatamme, noudatamme rahoitussektorin e, toimintaa e, pilkulleen. Kiitoksi, kiitoksia, kiitoksia. Mm, puheenjohtaja, puheenjohtaja. Niin, niin, Maltalla kaikki olette kutsuttuja tietenkin, niin koko joukko puheenvuoropyyntöjä vielä kollegoilta. Hyvä muistaa, että me haluamme vielä sitten parata aikaa loppukaneeteille. Meillä on parikymmentä minuuttia enää aikaa. Äh, puhukaa jonkun verran tarko, tarkasti puhe, puhe ajassa. Tässä on äh, koko joukko puheenvuoropyyntö. Darius, aloita sinä. Äh, EPPn panakoordinaattori, ole hyvä. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää panelistejamme mielenkiintoisista tiedoista tässä polttavassa kysymyksessä, joka koskee veronkiertoa ja verovilppiä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin professori Pitt, samoin muutkin kyllä voivat vastata luonnollisesti. Kaikki puhujat korostivat niin sanottujen välikäsien roolia, kun pyritään välttämään kiertämään veroja. Välikäsiin kuuluu lakiyrityksiä, veroneuvoja, kirjanpitäjiä, tietysti pankit, mutta pankkien lisäksi, joita säännellään ulkoapäin, kaikkia näitä muita ryhmiä, säännelläänkö niitä, tai ovatko ne itse sääntelyn alaisia, onko ne tietyt ö, toimintasäännöt ja niin edelleen. Missä, mielessä, missä määrin teistä tämä riittää, tällainen itsesääntely? Riittääkö se estämään näiden välikäsien muuttumisen siihen, että ne pyrkivätkin auttamaan ja helpottamaan laittomia rahavirtoja ja avaamat näitä tilejä offshore-alueille. Missä määrin meidän pitäisi ajatella, miettiä valtion suorittamaa ulkoista valvontaa koskien näitä ammattikuntia? Sitten toinen kysymykseni liittyy yhdistyneen Yhdysvaltojen kokemuksiin. PANA-valiokunnassa kuulimme asiantuntijoita, joita kutsuimme USAsta, että USAssa on pystytty vähentämään veronkierron, veropetosten määrää FATKA-lainsäädännön käyttöönoton myötä. Se koskee ulkomaalaisia tilejä ja joiden pitää myös noudattaa verosääntöjä. Täällä on tehty joitakin ehdotuksia, että pitäisi pohtia tällaista vastaavaa lainsäädäntöä Euroopassa. Missä määrin teistä tämä olisi hyvä askel eteenpäin? Näin voitaisiin toimia näitä ikäviä käytäntöjä vastaan. Kiitos. Kiitos, edustaja Rosati. Maasi. Panan valikunnan varapuheita. Kiitoksia. maltastaisen kummempia kommentteja. Aina selkä, e- e- alu alueen edustaja sanoi, että minun maa nyt ei ainakaan veroparatiisi ole, niin se on varmin tai siitä, että, että näin juuri on asiat e, minusta on hyvä, että, että, että tässä on, ollaan tässä otettu asia härkä, härkää sarvista. meillä on Euroopassa tiettyjä vero, verokartteleja tietenkin ja sitten on keskuspankkikin tähän puuttunut. Meillä on tämä ei, ei ole tämä nyt ihan joka päivästä tietystikään ole tällä tämä toiminta, mutta kyllä on pankkeja, jotka ovat rikolliselle, rikolliselle tielle ajautuneet. Itävalta ja Saksa ovat vastustaneet tätä julkista maakohtaista raportointia ja, ja ovat sitä mieltä, että että se heijastuisi kielteisesti kilpailuihin. Jos ajatellaan äh, äh, tätä keskustelua äh, täällä ja kansa, kansa, kansa, kansallisissa parlamenteissa, niin si, si, mikä teidän kantanne esimerkiksi yleisön vaatimuksiin on, koska ovat halunneet jotakin selvyyttä tähän asiaan? perään pelätä. Parlamentissa hiljakkoin torjuttiin tämä, nämä mustat, mustat listat, koska se ta- tavallaan koettiin epäselväksi ja syrjiväksi. Komissio nosti esille tällaisen finanssipoliittisen työryhmän, mutta näyttää sieltä siellä vaan ruksataan näitä eri, eri, eri vaihtoehtoja, eikä sitten sen kummemmin enää selvitellä asioita. Entäpä sitten, jos oikeasti huomataan, että maa ei noudata näitä sääntöjä, niin e, vaan päinvastoin sitten sabotoi meidän työtämme, niin eikö meidän pitäisi silloin sitten tarttua toimeen tehokkaammin. Ja jos aja, meidän täytyy olla tällaisia pakoteinstrumentteja olemassa myöskin. Sitten kanssa esitellä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos panelistille myös mielenkiintoisista kommenteista. Kysehän on hyvin pitkälti siitä, että palautamme toimivaltuudet jäsenvaltioille verotuskysymyksissä, rahanpesu vastaisessa työssä ja terrorismin rahoituksen vastustuksessa. Globalisaatio sisämarkkinoilla merkitsee sitä, että pahiksille annetaan välineitä, jotta he voivat toimia rikollisesti. Sen takia kyse on yhteisestä taistelusta. Meillä on ongelma Euroopassa. Deutsche Bank on nyt saanut historiallisen suuret sakot rahanpesun sääntöjen noudattamattomuudesta. Siellä oli 10 miljardia näistä rahaa aina vuoteen 2015 saakka, joita on pesty. Tällaista tapahtuu jatkuvasti, eli meidän on täällä kotona vahvistettava lainsäädäntöä. Louis Michelkin nosti asian esille. Tarvitsemme Euroopan tason rahoitusalan yksikön sekä yhteistyötä. Me olemme käyneet parlamentissa vuoropuhelua myös lainvalvontaviranomaisten kanssa. Tehokasta yhteistyötä ei ole riittävästi viranomaisten kesken. Ensin tämä täytyy hoitaa kuntoon Euroopan tasolla. Sitten toiseksi, kun puhumme veronkierrosta ja niin edelleen, niin meillähän on olemassa yritysverotukseen hyvän käytänteen yhteisryhmä osana sisämarkkinoita, mutta se ei toimi. Jäsenvaltiot tekevät työtään yksimielisyyden pohjalta salaisesti, luottamuksellisesti, eikä edes pystytä tällaisia sopimuksia kumoamaan silloin, kun sitä on haittaa verotukselle. Eli jäsenvaltiot täytyy saada hyväksymään se, että tarvitaan lisää avoimuutta ja tällaiset sopimukset täytyy tuomita silloin, kun rikolliset käyttävät näitä rahoja yhteiskunnan vastaisesti. Tarvitaan siis avoimuutta, tehokasta yhteistyötä, reilua verotusta. Tästä agendasta pitäisi pystyä sopimaan. Kiitos. Kiitoksia, Herra Kuhut muistakaa tämä eh, tiiviysvaatimus Bayern Belgiasta ja Euroopan parlamentin. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitän näistä selityksistä. Kiitän lämpimästi kolme edustajamme, koska tutkintavaliokunnan tutkimustuloksista on paljon hyötyä, samoin teidän ehdotuksistanne, kun pyritään vaikuttamaan neuvostoon. Pari kysymystä ensinnäkin parlamentin jäsenille. Voisitteko kertoa näistä Panama-julkaisusta, kuinka paljon, tutkimu- kuinka paljon tutkimuksia on avattu omissa, omassa maassanne asiasta, vai mitä on tapahtunut. Sitten puhuittiin pankeista ja muista tahoista, mutta neljästä suuresta, joita pidän tällaisina osapuolina, koska ne ovat sekä neuvon, neuvon, antavat neuvoja komissiolle, hallitukselle, pankeille, ovat offshore-yritysten omistajille, ettäkö te ole Oletteko te kuulleet näitä kolme, neljä tahoa, että olisi sitä mieltä, että pitäisi selkeästi lopettaa tällainen eturistiriitainen tilanne? Sitten puhuit Euroopasta yhteistyöstä. Haluaisin tietää, miten on tilanne teidän kolmessa maassa, niin miten voisitte ehdottaa, jotta voitaisiin yhdessä edistyä näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Miguel Viengas Portugalista. Mistä sinä löydät sieltä? Please. Olha, eh, Uma primeira questão ao Sr. Ahmed, eh, que tem a ver com os interesses. Kysymys herra Ahmedille. Mainitsitte sen, että ennen verotusta syntyvät voitot saadaan lasketuksi eh, teidän järjestelyjen kautta. Ja tämähän on esimerkiksi Belgian vero laissa mukana. Sen takia yritykset saavat etua siitä, että ne sijaitsevat Belgian verotusalueella. Kun pyrimme taistelemaan verovilppiä vastaan, niin mitä mieltä olette tällaista järjestelmästä? Onko mahdollisuus päästä tällaisista veroetuisuuksista esimerkiksi Belgiassa eroon? Näitä välineitä käytetään entistä enemmän ja myös muilla oikeudenkäyttöalueilla kuin Belgiassa. Sitten toinen kysymys, joka liittyy siihen, miten direktiiviä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Ajattelen tässä aivan erityisesti Sveitsiä. Siellähän tarvitsee vain raportoida 6000 äh, käteissiirroista – Eli kun katsomme, miten direktiiviä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, niin tämäkin vaikuttaa asiaan. Ja sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy varsinaisiin edunsaajiin, todellisiin edunsaajiin ja omistajiin. Millä tasolla todelliset omistajat täytyy rekisteröidä. Olisiko tämä 25-30 prosenttia, olisiko 5 prosenttia omistusosuutta riittävä? Eli minkälaisia täydentäviä ratkaisuja voisi olla, jotta tämä olisi tehokkaampi ratkaisu? Kiitos tästä vielä kolme puheenvuoropyyntöä ja todellakin eh, tiiviisti. Eh, eli Lain seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Tämä, tämä on erittäin mielenkiintoinen kuulemistilaisuus, mutta yksi mielipiteinen vaihto ei riitä. Meidän pitää tehdä tiivistä yhteistyötä, koska tämä veron välttely ja veronkierto keskustelu on yksi niistä keskusteluista, joka osoittaa, miten tärkeä Euroopan unioni instituutiona on. Mehän voimme helposti siirtää valtavia määriä rahaa yhdestä paikasta toiseen pitkin maailmaa Eli meidän pitää vähän pystyä sitten myöskin reagoimaan äh, tähän äh, korkeammalla tasolla. Kran toteaa asiallisesti, että miten EU e-, e-, e-, voi sitten äh, tästä selvitä, kun tässä on todellakin päästä eteenpäin tällaisessa kilpailutilanteessa, niin jossa kaikki, kaikki häviävät. Että, että tällä 0,05 prosenttia verokannan, vero, asteen kiristäminen osoittaa, että ei tästä tule muuta mitään. Miten me voimme että täällä heristää, heristää nyrkkiä ja sitten tavallaan sitten toinen käsi siellä selän takana puijaa toinen toisia ja, ja käy to, toisen toisen taskulla Tämä, kyllä, tämä osoittaa vain, että tämä Euroopan dimensio ei ole riittävä. Meidän täytyy upgradeautua tälle ylemmälle globaalille tasolle, niin että saadaan sitten uuden tällaisen hallituksen välisen elimen tätä ongelmaa puimaa. Seuraava. Sitten eh, eh, Anna Gomes, eh, lyhyesti sanon puhumisen perikuva. Being very specific about, uh, niin, miksi sitä puhua tarkasti näistä tunne- ja tunnista asiakasperiaanteista alhaiselta tasolla. Jos huipputasolla, pankkivalvonta kansallisella tasolla ja EU-tasollakaan ei välitä siitä, vaan antaa näiden vaikutusvaltaisten poliittisten henkilöiden val- va- kontrolloida pankkeja EU-ssa. kiinnitin huomiota kirjeeseen, jonka kirjoitin herra Enrialle, joka edustaa Euroopan pankkiviranomaista Ja sa, samo, tämä koski Rova de Santosin roolia Portugalissa. Hän on Angolan presidentin tytär. Niin, veropäätökset jäsenvaltioiden kesken, nämä ovat todella ikäviä päätöksiä. Sitten on, annetaan tällaisia kultaisia viisumeita investointisuunnitelmille. Eikö tässä toimitaan ihan päinvastoin kuin mihin me pyrimme, kun puhumme eurooppalaisista fatkalainsäädännöstä. Eikö tässä toimita juuri alhaisimpien sääntöjen mukaisesti, kun pyritään pelastamaan to- toiset korruptio-ongelmista? Kiitos. Kiitoksia sitten viimeisenä äh, puhujana äh, David Coburn, ECRn äh, koordinaattori. Coburn lyhyestä virsikaunis. Muistakaa. Kiitoksia. You do not want to encourage tax evasion. Me emme halua rohkaista äh, veronkiertoon emmekä korruptio, mutta ei ole mitään vikaa siinä, että toimii tehokkaasti verotuksessa. Ajatus siitä, että kaikki hallitukset ovat hyviä, tehokkaita, taloudellisesti toimivia, on hölynpölyä. Ihmiset saavat siirtää tehottomasta ympäristöstä, korruptoituneesta sosiaalisesta ympäristöstä, epäreilun hallituksen alaisuudesta pois. Joidenkin täytyy tehdä kovasti työtä saadakseen rahaa, kaikki eivät sitä peri. Ja miksi ei näin saisi tehdä? He ovat itse ansainneet rahansa ja saavat siirtää sen, minne haluavat. Tämä veron optimointi rohkaisee tehokkuuteen. Muutoin hallitus käyttää rahaa sitä enemmän kuin, enemmän kuin tavanomaista. Ja kaikki tiedämme, mitä tämä tarkoittaa. EU:ssa on kummallinen käsitys siitä, että hallitus ovat aina hyviä ja oikeassa. Eivät ne sitä ole. Ihmisellä on oikeus suojata omaisuuttaan, eli ei pidä unohtaa tätä. Voi olla, että tässä on jonkinlainen noitavaino käynnissä niitä kohtaa, jotka ovat korruptoituneita tai kiertävät veroja. Se on aivan oikein, mutta ei saa olla niin, että tätä käytetään ihmisiä vastaan, jotka yrittävät vain huolehtia itsestään. Edellisellä vuosisadalla kun ihmisten, ihmisten varoja takavarikoitiin 40-luvulla, niin se oli aika epämiellyttävä kokemus. Ihmisellä on oikeus suojella omaa omaisuuttaan korruptoituneita hallituksia vastaan. Kiitoksia Kuuborn EFDD-ryhmän koordinaattorihan tämä herra oli, eikä, eikä ECRn. tämän tämä Brexitti vastustaja on osallistunut myöskin tähän verotyöhön. No niin, kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä. Meillä on tässä muutama hetki vielä aikaa. Professor Pete, voitte aloittaa vastauskierroksen. Olkaa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä tuli paljon kysymyksiä. Yleinen kommentti tähän alkuun. Mielestäni tässä on kaksi asiaa esillä, jotka eivät ole ihan sama asia. Toisaalta ovatko verot onko verotus rehellistä, miten estetään varahanpesu. Tämä tämä avoimuuskysymys. Toimimmeko avoimella tavalla? Toinen kysymys taas, entä sitten veroharmonisointi? Teistä riippuu missä järjestyksessä poliittisesti nämä asiat otetaan. Tämä on aika herkkä kysymys. Voi olla, että jos liikaa lastia ottaa, niin ei päästä mihinkään. Jos lähdetään liikkeelle kysymyksistä, jotka liittyvät verorehellisyyteen ja rahanpesuvastaiseen toimintaan, niin suoraan sanottuna, mitä tulee automaattisen tiedonvaihtoon ja OECDn roolina kansainvälisen yhteyksiin. Olemme oikeastaan saavuttaneet aika paljon. Pyörät pyörivät ja juna on lähtenyt asemalta. Tietysti neteistä, jotka ajattelevat, että no, ovatko nämä eri tahot todella riittävän tehokkaita. Hekin ovat oikeassa. On myös tällainen, että pureudumme eri tapauksiin, emme vain seuranneet lainsäädäntöä, vaan katsoimme myös toteutetaanko lakeja käytännössä. Se on ihan oikeanlaista, oikeanlaista toimintaa. Sitten tuli kysymys itsesääntelystä. Minä itse henkilökohtaisesti tätä epäilen, onko tämä niin hyvä idea. Meillähän on laajastikin itsesääntelyä olemassa koskien pankkeja, luottamuksellisia henkilöitä, juristeja, asianajajia, milloin tapauksia, jos olen nähnyt, että tämä ei toimi, koska tiedot ovat päätyneet syyllisten käsiin, joten iso kysymysmerkki tähän. Sitten keskeinen kysymys avoimuudesta. No ok, todellinen edunsaaja aihe, johon liittyy monia alakysymyksiä, varsin teknisellä. Sitten kysymys välikäsistä kuuluu myös tähän. Minä olen sanonut, miten pitäisi kohdella asianajajia. Siinä on kyllä työsarkaa, kun keskustelette tästä direktiivistä. Sitten tämä PEP, e poliittisesti vaikutusvaltaiset ihmiset, josta portugalinen kollega kysyi. Niin, olen nähnyt tämän Dos Santos-tapauksen hänen tilinsä. Ja tietysti jos voi välittää neljä miljoonaa, saa neljä miljoonaa anglosta ja sitten jakaa sitä kavereille, niin eihän se kovin kivalta näytä, mutta säännöt ovat kuitenkin olemassa. Kyse on siis täytäntöpanossa. Täytyy soveltaa näitä sääntöjä, täytäntöönpanna sääntöjä. En usko, että tässä tarvitaan uusia lakeja. Portugalissa on ihan kaikki tarvittavat lait ja kansainvälisessä ulottuvuudesta löytyy lisää. Sitten puhuttiin kansallista vapaudesta tai liikkumavarasta, harkinnanvarasta. Tämä on sellainen aihe, joka läpäisee kaikki toimielimet täällä Euroopassa. Meillä on taipumuksena sallia se, että kansallisvaltiolla on tiettyä marginaalia. Joskus se on ihan viisastakin, mutta mitä sitten tapahtuu ajan kuluessa on, että voidaan vähentää tätä liikkumavaraa, tiukentaa hiukan ja sanoa, että no ei tämä nyt oikein tule auta tässä ja siksi minä uskon vakaasti tähän valvontamekanismilta tärkeitä ja sitten kolmen, neljän kierroksen jälkeen alkaa keskittyä oikeisiin asioihin. Sitten vielä yksi alakysymys, joka täällä tuli esille. Mitä, olla, mitä ollaan mieltä 25 prosentin kynnyksestä yrityksestä, kun pyritään tunnistamaan todelliset edunsaajat. Tämä on 14 kysymys, joka nyt tehtiin. Tämä on ihan liian korkea raja. Olette ihan oikeassa. On helppoa omata 25 prosenttia että olisi 25 prosentin kynnys ja sitten pääsee kuin koira veräjästä. Sitten vielä yksi kysymys, joka oli hyvin tarkka, nimittäin kysymys perintösäännöistä. Ongelmana on, että meillä on erilaiset perintölainsäädännöt käytännössä. Joissakin maissa on tällainen minimi, joka pitää välittää, jälke, jättää jälkeläisilleen. Ja sitten jos joku sitten käyttää yht, näistä tällaisia offshore-rakenteita näiden sääntöjen kiertämiseen, niin sehän on epäreilua. Silloin tehdään, toimitaan väärin. Kaikilla mailla ei näitä sääntöjä ole ja silloin ehkä on helpompi perustaa tällainen trusti, jossa määritellään nämä seuraajat. So Pete hat auch. Kiitoksia tästä. Äh, äh, Pete on myöskin vastannut ystävällisesti tämmöisen kyselylomakkeeseen kirjallisesti. No niin, herra Kroot seuraavaksi, olkapa hyvä. Ei opmerkingen was een... Pari huomiota täällä kysyttiin, kuinka monta Panama-paperia on tullut suoraan käsittelyyn Alankomaissa. 700 tapausta ainakin on tunnistettu veroviranomaisten toimesta noin 150 asiaa. Todellakin otetaan luupin alle ja ryhdytään toimenpiteisiin. On myös puhuttu siitä, että veroneuvoja suojellaan aika pitkälti ja on ehdotettu myös uusia toimenpiteitä, miten voitaisiin tarttua asiana ja kysymykseen, että he kertovat oikeaa tietoa. Sitten vielä lopuksi 85 prosentin kynnyksestä koskien näitä todellisia omistajia edunsaajia Alankomaissa Mutta mitä, mitä tulee osakekysymyksiin, myös alle 25 prosentin kynnykseen, kaikki osakekysy- osakkeet pitää rekisteröidä ja sen pitää olla julkista tietoa viranomaisille. Ja toivomme, että tämä ehdotus saa enemmistön parlamentissa. Äh, Laui. Äh, kovasti kiitoksia. Äh, Laui, olkaa hyvä. Tärkeimmistä asiat. Puheenjohtaja, vastaisin kollegan kysymykseen. Portugalin kollega myös esitti minulle kysymyksen. Aivan täsmällisesti 239 tapausta on siis auettu vero viranomaisten alaisuudessa yli 700 tapausta on otettu tutkittavaksi Panama-asiakirjojen äh, yhteydessä. Meillä ei ole vielä lopullisia tutkintatuloksia käytössämme. Tutkinta on käynnissä. No sitten äh, konsultointiyritykset ja nämä suuret toimijat – siellä toteutetaan tilintarkastusta sekä myös rahoitusneuvontaa ja tämä luonnollisesti aiheuttaa ongelmallisia tilanteita. Silloin kun kyse on kirjanpidosta, tilintarkastuksesta, niin sitten vastaukset eivät ole kovinkaan selviä, kun pyysimme ikään kuin syyllisiä esille ketkä ovat syyllistyneet laittoman toimintaan. Euroopan taso oli, olisi tässä asianmukainen taso säätelytasoksi, se olisi operationaalisesti oikea taso. Olen sanonut, että tarvitaan nopeasti yhteinen lista veroparatiiseista, meidän on taisteltava veronkiertoa ja veroparatiiseja vastaan. Yhteinen veropohja on hyvin tärkeä ja sitten kattava tämä tiedonvaihto. Sitten Portugalin kollegalle olette täysin oikeassa. Belgia toimii yritysverotuksessa niin, että mm, haluamme totta kai uudistaa järjestelmää, mutta konsensusta ei ole saatu aikaiseksi. Nämä järjestelyt eivät ole hyviä Belgialle, eivätkä myöskään sen naapurimaille. Ui, und am Schluss... Kiitoksia, oi, ja lopuksi herra Krainek. Joo, kiitoksia. Minä halusin todeta vain, että että tämä viimeinen puheenvuoro jär, jär, järkytti minua sekä äh, mitä tulee sävyyn ja sisältöön. Mutta kun Applea äh, verrataan holokaustin äh, tai juutalaisvainojen uhreihin yhtäältä, ja sitten tämä käsittelemään Euroopan unionin ilman Irlantia ollenkaan puhuu jo puolestaan, mutta on se kuitenkin järkyttävää kuultavaa näin julkisesti No itse kysymyksiin sitten maakohtainen äh, raportointi, pitäisikö sen olla julkista, pitäisi. Ei tässä ole mikään äh, esitys, että, että, äh, ehkä siinä on, ei tässä, siinä on yhdeksän tällaista lukemaa, mitä ei tässä mitenkään paljasta koko, koko yrityksestä viimeistä rihman kiertämään myöten. Breman kirjan ja mukaan Saksassa ja Itävallassakin äh, ovat äh, tällaiset yleiset äh, tiedot julkista julkista tietoa. Ei tässä niinkään ole sitten suuri, suurista salaisuuden paljastamisista olla julkistamatta tämän tapaisia tietoja, mitä tässä selvityksessä peräänkuulutetaan. Ja tärkein asia, mitä jo äsken mainitsin, avoimuusyhteistyö, tasapuolinen verotus me puhun tällaisesta veroparatiisista puhuttavan. Kuulostaa myönteiseltä asialta tällainen paratiisi. Ei, niin, ei ne mitään positiivisia asioita, ne ovat hetteikköjä tai rämeikköjä. Eh, eh, tietysti, tai aavikoita tai, tai, siis, tai jotain tällaisia muita paratiiseja. En minä koskaan vaihtaisi tällaista keidasta paratiisiin. <laughs> vaan toisinpäin. No niin, kiitoksia kovasti. Nämä ovat löydät, luettavissa sitten sanasanaisesta pöytäkirjasta tuonnepana kaikille kiinnostuneille herra Cooper oli, oli tietysti kova ääninen äidinkielellään. Hänen tietysti tämän äidinkielinen puheenvuoronsa myöskin sitten käännetään saksaksi. No, mutta kiitos kuitenkin kaikille niille, jotka olitte läsnä. Tämä minusta oli erittäin hyvä palaveri. Tässä ei sen kummempia loppukaneetteja ja puheenvuoroja ala pitää e, kiitän tästä ja annan puheenvuoron Ekon valiokunnan puheenjohtajalle jatkoa silmällä pitää. Kiitos tästä. Very much. Uh, Kiitoksia. Kiitos tästä hyvin mielenkiintoisesta ensimmäisestä sessiosta. Nyt minuutin kuluttua, kahden minuutin kuluttua jatkamme kokousta. Pieni tauko sitten aloitamme seuraavan session. Siinä käsitellään pankkiunionia, pääomamarkkinaunionia ja rahoituspalveluita. Lyhyt, lyhyt keskeytys. Älkää lähtikö salista.